Seuraava mietintö on Herbert Dorfmannin maatalousluonnonhaitta alueilla. Yleistarkastelu. Esittely on paikalla. Hän saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Danke, Herr Vorsitzender, geschätzte... Kiitoksia puhemies, hyvät komissaari, hyvät kollegat. Tällä hetkellä me katsomme tätä mietintöä, jossa on kyseessä komission tiedonanto maatalous näillä luonnonhaitta alueilla Tämä luonnonhaitta-alueen määritelmä on tarkoituksessa sellaisessa vaiheessa, että meidän pitää katsoa uutta määritelmää tälle. Tähän mennessä katsotaan kansallisia kriteerejä. Ne ovat satoja erilaisia tietoja, joita kerätään yhteisön alueella. Tällöin yhteneväisyyttä ei taata. Ja tilintarkastustuomio on usein kritisoinut tätä tosiasiaa. Komissio ehdottaa nyt omassa tiedonannossaan uudenlaista rajoitusta kahdeksan erilaisen kriteerin pohjalta. Ja tällä tavoin luotaisiin uudenlainen rajoitus tälle alueelle, mutta parlamentti ei vielä tiedä, mitä vaikutuksia tällä olisi, sillä nämä alueen simulaatioita komissio on vaatinut, ei niitä ole vielä annettu, eikä tiedä vielä, mikä tämä simulaatio tullaan todennäköisesti varmaan täytäntöön. Voi vetää yhteen, että tässä mietinnössä erotetaan tätä yhtenäistä rajoitusta, mikä on hyödyllistä – että taataan tämän asian hoito näin Euroopan yhteisön alueella. Mutta tämä tasausmaksu, joka on tavallaan tämän rajoituksen tuloksena, että tämä tasausmaksu, kuinka se tullaan maksamaan, niin tämä on hyvin tärkeä elementti maatalouspolitiikassa – joka sallii sen, että maataloutta voidaan harjoittaa myös siellä, missä se muuten olisi mahdollista tai jopa hyvin heikoissa kantimissa. se, että toimivatko nämä kriteerit vai eivät, tätä ei voida arvioida, koska aluesimulaatiot jo tällä hetkellä ei ole saatavilla. Ainakaan meillä ei ole tätä saatavilla tällä hetkellä. Mutta täällä on hyvin konkreettista epäilyä sen suhteen, että nämä kriteerit ovat riittäviä tähän tarkoitusperään. Joten meidän pitää katsoa, ovatko nämä komission ehdottamat kriteerit, ovatko ne todellakin sellaisia yksi yhteen, niin kuin komissio on ehdottanut niitä? Vai pitäisikö ehkä ottaa myöskin kumulatiivisia kriteerejä huomioon? Luonnonhaitta jotenkin riippuu useammasta tekijästä yhtä aikaa. Että olisi ehkä hyödyllistä myöskin kumuloida kriteereitä. Ainakin meidän mielestä tämä olisi tarpeen. Ja pitäisi myös harkita sitä, että pitäisikö myös tässä kysymyksessä ottaa huomioon läheisyysperiaate. Totta kai on hyvä, että me katsomme täällä uusia kriteereitä ja uusia lomakkeita, mutta sitten jäsenvaltiot voivat tämän hienosäädön paikan päällä. Ja olisi varmaan tarpeen myöskin tehdä tällaisia siirtymäkausia, koska on tietenkin tiettyjä alueita, jotka jäävät nyt näiden luonnonhaitta-alueen ulkopuolelle, ja pitää antaa niille tarpeeksi pitkiä siirtymäkausia, että voivat sitten sopeutua uuteen tilanteeseen. Yhteenvedettynä haluan todeta, että mietinnössä ollaan sitä mieltä, että komission tiedonantoa pitää vielä parantaa ennen kuin se voidaan panna täytäntöön. Sitä pitää vielä miettiä tarkemmin, koska sillä on suuria vaikutuksia kyseisille maataloustuottajille. Ja lopuksi haluaisin kiittää parlamentin ja komission kollegoita, jotka auttavat minua tämän mietinnön valmisteluissa viimeisien kuukausien aikana. Kiitokset. Ich danke auch. Jetzt habe ich den Herr Jahr auf meine... Kiitoksia. Sitten herra Jaar, olkaa hyvä. Hallo? Ja, vielen Dank, Herr Präsident, und ja. Äh, vielen Dank auch an den Berichterstatter für seine... Kiitokset, kiitokset puhemies ja kiitokset esittelijälle tästä mietinnöstä. Enkin luonnonhaitta-alueet on tietenkin tärkeä osa yhteistä maatalouspolitiikkaa jotta voidaan kaikkialla jatkaa maataloustoimintaa. Komissio pyrkii luomaan sen järjestelmän. Tämä on ainakin hyvä. Mutta nämä kahdeksan kriteeriä, ovatko nämä sitten riittäviä? En tiedä, ovatko nämä soveltuvia tähän tarkoitusperään. Myöskään soveltuvaa ei ole, eikä varmaan myöskään maatalousvaliokunnan puolesta soveltavaa se, että komissio näiden simulaatio tulosten suhteen, näiden kahdeksan kriteerien suhteen, niiden vaikutuksien suhteen, ei antanut meidän tuloksia meille käsimme. Tämä on pyyntö minun taholtani komission suuntaan. Ei näin pitäisi useammin käydä. Jos me haluamme, ja meidän pitääkin tietenkin pystyä asioita arvioimaan, kyllä me tarvitsemme myöskin sitten tulokset tähän käteen, jotta voimme tehdä. Eli kyllä tämän ajatuksen suhteen on vielä paljon tehtävää. Toivottavasti komissio tulee katsomaan tarkkaan herra Dorfmanin mietintöä, joka on meidän oma mietintömme. Ja myöskin toivottavasti herra Dorfman voi jatkaa tässä poliittisessa mielessä mukana. Kiitoksia herra Hoisling. Minuutti, olkaa hyvä. Ja, ich danke Herrn auch. Minäkin kiitän herra Dorfmania mietinnöstä. Se, mitä hän tässä on esittänyt, osoittaa selkeästi sen, että tässä tarvitaan vielä lisätutkintaa Kuten edelleenkin puhuja totesi, tämänhetkinen äh, kriteeri on, taulukko on vielä liian epäselvä. Meidän pitää katsoa vielä tarkemmin, mitkä ovat luonnonhaitta-alueita. Meidän pitää katsoa myöskin sosiaalisella alalla näitä alueita, koska näillä alueilla on sosiaalipuolella tärkeä rooli. Tuet näille luonnonhaitta-alueille monille yrityksille hyvin tärkeää toimintulon kannalta. Kyllä komission pitäisi vielä miettiä sitä, että onko tämänhetkinen järjestelmä liian löysä vielä. Ja pitäisi tälle muillekin kyllä toimintamahdollisuudet vielä. Tämä täytäntöönpano varmaankin tulee johtamaan huomattavaa muutosta, ja tätä ei voida perustella, koska se johtaa sitten taas epävarmuuteen maataloustuottajien keskuudesta. Meidän pitää vielä miettiä asiaa tarkemmin. Chabatabaidi. Kiitoksia. Chabatabaidi, olkaa hyvä. Csaba, microphone, please nagyon fontos hogy a Dorfman jelentés alapján a közös agrárpolitika költségvetésében továbbra is kiemelt on hyvin tärkeää, että Dorfmanin mietinnön pohjalta YMPn budjetista voidaan asettaa etusijalle ne alueet, jotka ovat luonnon haitta-alueita, sillä muuten aiheutuu ympäristö- ja yhteiskunnallisia katastrofeja tällä alueella. On hienoa ja haluaisin onnitella komissiota siitä ajatuksesta, että jäsenvaltiot voisivat käyttää näitä kriteereitä. Ja kuitenkin haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että jäsenvaltioiden välillä vallitsee tälläkin hetkellä eroja ja on syrjintää, jos ajatellaan suoria maksuja, ne ovat haitaksi uusille jäsenvaltioille, esimerkiksi Latvialle, mutta myös muille. Unkarissa esimerkiksi hiekkaisilla alueilla veden saanti on vaikeaa, sillä veden taso on alentunut viidellä metrillä ja aavikoitumista tapahtuu näillä alueilla. Ja tästä syystä vesihuoltoon pitäisi kiinnittää huomiota ja se pitäisi asettaa etusijalle. Tämä on hyvä. Merci. Kiitos puhemies. Haluaisin esittää kiitokset herra Normanille hänen laatimastaan loistavasta mietinnöstä. Hän äh, käsittelee äh, Euroopan komission ehdotusta ja tilannetta ylipäätään todella äh, hyvin. Myöskin komissiolle haluan osoittaa sanani. Tämä työ pitää takana monen kuukauden työn. <clears throat> Nimittäin kyse on tilanteesta, jossa mahdollisesti joudutaan epäoikeudenmukaisen tilanteeseen ja osa alueesta jää eriarvoiseen tilanteeseen. Tähän liittyen on esitetty myöskin päätösosumaesitys. Meidän on löydettävä ratkaisu ja otettava maanviljelijät tasa-arvoisesti huomioon. Ja. Rova Essaja arvoisa puhemies on erittäin hyvä että nämä epäsuotuisat alueet on nostettu erityisesti esille tässä mietinnössä ja keskeisin ajatus jota kaikki täällä varmastikin kannattavat on se että kannattavan maataloustuotannon edellytykset on turvattava kaikkialla eu ssa myös tulevaisuudessa. näistä kriteereistä joilla näitä epäsuotuisia alueita määritellään niin tuntuu olevan kyllä suurta hämmennystä. erityisesti epäsuotuisten alueiden maatalouteen on kiinnitettävä huomiota sillä aiemmat uudistukset joita yhteisessä maatalouspolitiikassa on tehty on niin hyvin usein tehty näiden suotuisten alueiden näkökulmasta. jotta me pystymme jatkossakin viljelemään epäsuotuisilla alueilla niin on äärimmäisen tärkeää käyttää oikeasuhtaisia sääntelymekanismeja eu on epäonnistunut maatalouden monien sääntelymekanismien purkamisessa esimerkiksi maitokiintiöistä luopuminen ja kesantojärjestelmän lakkauttaminen ovat olleet epäonnistuneita päätöksiä näille epäsuotuisille alueille. finansowanie rolnictwa europejskiego jest bezdyskusyjne. do jego głównych przyczyn zaliczyć należy różne warunki. Meidän pitää sittenkin ottaa huomioon erilaiset maataloustuotantotilanteet, ilmasto, maaperä on erilaista, kuten myöskin sosiaalinen ja historiallinen taustakin on erilainen eri maissa. Suurin osa näistä vaikuttaa sitten myöskin maataloustuottajien tulokseen. Ja ne pitää ottaa huomioon myöskin maatalouspolitiikan puitteissa. Minä lähetin kyllä, tai olen samaa mieltä siis esittelijän kanssa tästä huolestuneisuudesta näistä kriteereistä. Meidän pitää tarkastella niitä vielä tarkemmin ja analysoida niitä. Mikä vaikutus niillä tulee olemaan? Näiden alueiden tuki vaatii jatkuvuutta ja myöskin pitää ottaa tämä yhteys, yhteys Suomen YMPn puitteen. May I give the floor now to the commissioner, please? Komissio, olkaa hyvä. No, President, honorable members of parliament. Hyvä puhemies, hyvät edustajat. Haluaisin kiittää edustaja Dorfmannia erinomaisesta mietinnöstä koskien komission tiedonantoa, jolla pyritään kohdentamaan paremmin avut maan viljelyille luonnonhaitta-alueilla. Minä haluaisin mainita muutaman seikan. Jos ajatellaan luonnonhaittaa maksua, sen tarkoituksena on pitää yllä maaseutua ja samanaikaisesti edistää kestävää maanviljelyä. Maksut tuottajille näillä alueilla korvaavat menetyt kustannukset ja tulon menetys, joka aiheutuu haitoista. Neuvosto päätti poistaa sosiaaliset ja taloiset kriteerit näistä maksuista. Näiden kriteerien poisto pitää nähdä tässä yhteydessä, kun otetaan käyttöön sääntöjä kaikkia koskien maaseutukehityksessä, kun tuotanto menee myös muulle kuin maatalousalalle ja pk-yritykset huomioidaan ja myös matkailu ja peruspalvelujen tarjonta. Eli luonnon haitta maksut eivät ole se interventiotapa, jolla aikaisemmin tähän asiaan paneuduttiin. Korvaukset tuottajille sellaisilla alueilla, joilla ei ole luonnon haittoja, jossa ei ole eh, lisää kuluja. Tällaiset tuet vääristäisivät kilpailuja muiden alojen tuotteen kanssa. Indikaattorit myös muuttuvat ajan kanssa ja sen takia niitä pitäisi koko ajan seurata ja kaikkia aloja erikseen uudelleen tarkastella. Ehdotus se, että huomioitaisiin kaukainen sijainti ei ole hyvä, jos ajatellaan neuvoston puitteita, jotka on hyväksytty tähän liittyen peria, periferiaalisuuden osalta voidaan tehdä muita määritelmiä, tämä erityinen eh, luonnonhaitta artikla huomioon ottaen säädöksestä esimerkiksi eri prosessin vaiheissa komissio pyysi jäsenvaltioita antamaan vaihtoisia ehdotuksia biofyysisiä kriteerejä koskien. Nämä ehdotukset analysoidaan tiedemiesten toimesta, katsotaan niiden kuinka perusteltuja ne ovat ja ovatko ne avoimia ja yhteisön kattavasti sovellettavissa. Mutta lopputuloksen pitää olla se, että tietyllä alueella on merkittävä eh, luonnon haitta, niin kuin neuvosto on sen määritellyt kun biofyysisten kriteerin puolelta tehty testaus on tehty, komission ehdotus YMPtä koskien huomioi tämän tehdyn harjoituksen. Kaikki lainsäädäntöehdotukset pyrkivät siihen, että siirtymä olisi sujuva, jos niiltä menee luonnonhaitta määrittelyalueena. alueena. Kiitoksia komissaari. Näin tämä keskustelu on päättynyt ja äänestämme tästä aiheesta sitten kahden viikon päästä. Brysselissä meidän mini-täysistunto viikolla